lisäksi on päätetty aloittaa kahdenväliset väliset neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä 69D-artiklan mukaisesti. Mm, valiokunnat Inta ja PESH ovat päättäneet näin tehdä ja parlamentin neuvotteluvaltuudet ja kannat löytyvät parlamentin nettisivuilta.